Mes chers collègues. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, pyydän hiljaisuutta. Kokous alkaa. Tässä on kyse järjestäytymiskokouksesta budjettiasiain valiokunnassa 2014-2020 kaudella. Minulla on kunnia johtaa tätä tilaisuutta poistuvana puheenjohtajana minä haluaisin toivottaa tervetulleeksi uudet jäsenet ja onnitella niitä, jotka valittiin uudestaan ja ehdottaa, että mennään suoraan asiaan, koska aikataulu on erittäin tiukka. Muistutan siitä, että täällä on tulkkaus kaikilla kielle, joita tarvitaan budjetissa, paitsi Maltaa ei ole. Haluan vielä muistuttaa, että niin kuin aina budjettiasian valiokunnissa tämäkin kokous välittyy internetin kautta. Ja erityisesti haluan muistuttaa siitä, että me voimme joutua äänestämään koneäänestyksenä, nimenhuutoäänestyksenä, joten jos käy niin, että on jäseniä, joilla ei ole äänestyskorttia mukanaan, jotta kertoisivat sen välittömästi meille. Silloin meillä on vielä mahdollisuus jakaa korvaavia kortteja teille täällä salin etuosassa. Puuttuuko joltain kortti? Janus, ilmeisesti. Hän on uusi tulokas tässä valiokunnassa. Hän on unohtanut korttinsa. Euh, nos habitudes. Alors. Joten muistuttaisin teitä, että kokouksen tarkoituksena on perustaa budjettivaliokunnan työ, johto, työvaliokunta. Ensin valitsemme puheenjohtajan, sen jälkeen neljä varapuheenjohtajaa artiklan 204 mukaisesti työjärjestyksessä joten me valitsemme ensin puheenjohtajan, sitten varapuheenjohtajat. Minä olen saanut tietää, että useat varsinaiset jäsenet jo nyt ovat antaneet valtuutuksen äänestää omasta puolestaan herra Etsenike Roba Guesta korvaa Rova Liar Niriada, pyydän anteeksi ääntämystäni, herra herra Daniel Ajota EFDstä korvaa herra Peter Martia, herra Derek Vogon korvaa Klee Mudea, herra Kati Piri, S- ja D-ryhmästä, niin kuin Vogankin korvaa herra Paul Tangia. Jos on muita korvausjärjestelyitä, pyydän teitä kertomaan meille. Mitä tulee ensimmäiseen kohtaan puheenjohtajan valinta. Me tarvitsemme päätösvaltaisuuden neljännes jäsenistä, siis kymmenen Euroopan parlamentin jäsentä täytyy olla paikalla vähintään. Ja ilmeisestikin meitä on enemmänkin kuin kymmenen, jotain päätösvaltaisuus on saavutettu. Haluatteko te sanoa jotakin, kollega? Niin, että sen verran vaan, että minä minä täällä korvaan yhden ECR-jäsenenkin. Nous en prenons note. Je vous remercie. Pannaan merkille, kiitos. Onko ehdokkaita johtamaan budjetti budjettivaliokuntaa Herra de Pre? Mukava nähdä häntä muutamien vuosien tauon jälkeen. Je suis également très heureux de vous. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin näen teitä mielellään uudestaan puheenjohtaja samoin muita kollegoja. Oman ryhmäni nimissä minulla on ilo ehdottaa puheenjohtajaksi tähän valiokuntaan kollegaamme Jean Artyitä. Kiitoksia. Onko muita ehdokkuuksia? Je n'en vois pas. Ei ole. Kysyn herra Jean Artyltä, suostuuko hän asettautumaan ehdokkaaksi puheenjohtajan tehtävää varten. Kyllä, puheenjohtaja. Kiitän. Nyt voin todeta, että herra Jean Artyitä on ehdotettu poliittisesta ryhmästä, ALDE-ryhmästä, artiklan 15 kohta 1 mukaisesti. Se liittyy 209 artiklaan. Huomaan, että saman viittauksen mukaisesti hän hyväksyi tämän ehdotuksen ja totean, että artiklan 204 kohdan yksi mukaisesti hän on varsinaisena jäsenenä tässä valiokunnassamme. Toisaalta hän on täyttänyt ilmoituksen taloudellista edustaan liitteen yksi mukaisesti työjärjestyksessä, koska hän on ainoa ehdokas hänet voidaan valita suostion osoituksen. Jean Arthuis, je vous félicite. Jean Arthuis, onnittelut ja annan teille mieleni tässä puheenjohtajan paikan tämän istunnon lopuksi ja sitten jatkokaudeksi budjettivaliokunnassa. Siis puheenjohtaja vaihtuu tässä vaiheessa jo heti. Thank you, thank you, dear colleague. Thank you for your confidence. Kiitoksia kollegat, kiitoksia luottamuksen osoituudestanne teen parhaani, jotta olisin luottamuksenne arvoinen. Hyvät kollegat, haluan kiittää teitä luottamuksesta, jota juuri olette minua kohtaan osoittaneet. Voitte uskoa, että tulen tekemään kaikkeni ja parhaani ansaitakseni sen. Varmasti sallinette, että kiitän Alan Lämassuria aivan erityistä, joka on johtanut tätä valiokuntaa lahjakkuudella, vakaumuksella puolustaen tiukasti ja auktoriteettisesti parlamentin Euroopan etua ja asiaa. Me olemme olleet samassa hallituksessa jäseninä Alan Sypeen kaudella vuosina 1995 ja 1997. Hän oli budjettiasiainministerinä ja minä olin vastuussa talous- ja valtiovarainministeriöstä. Varmasti voin todeta, että me molemmat pidämme erittäin tärkeänä budjetin vilpittömyyttä ja julkisen talouden integriteettiä. Aikana, jolloin valmistaudumme yhtenäisvaluuttaan siirtymiseen ja määrittelimme vakaus- ja kasvusopimuksen ehtoja, niin kahden vuoden aikana saimme Ranskassa budjettivajeen kuudesta prosentista kolmeen prosenttiin suhteessa BKT. Ja vaikkakin totta, että voimme, pääsimme euroalueeseen ja olen tästä erittäin ylpeä. Me olemme menettäneet sen jälkeiset parlamenttivaalit, koska seuraus, että Näinhän usein käy sen palkan saa poliittisesta rohkeudesta. Mutta hyvät kollegat, haluan onnitella teitä uudelleenvalinnastanne tai teidän valinnastanne parlamenttiin ja teidän päätöksestänne istua juuri täällä budjettiasian valiokunnassa. Budjetti on todellisuutta ja politiikassa, niin kuin tiedätte, realiteetit usein tarkoittavat sitä, että tulee monesta vastakkainasettelua ja vastustusta. Tietenkin monivuotinen rahoituskehys on hyväksytty kaudelle 2014-2020 toisin sanoen koko vaalikautemme ajaksi. Mutta olen vakuuttunut siitä, että me voimme toimia innoittavissa olosuhteissa käsitellä aiheita ja haasteita, joita ei todellakaan tule puuttumaan. Ensinnäkin, koska rahoituskehyksiä täytyy tarkistaa jo vuonna 2016, ehkä jopa ennen tätä. Tämä uudelleen tarkistaminen on demokratian vaatima edellytys Euroopan parlamentti, joka on juuri valittu, sillä pitää olla osana sanottavana rahoituskehyksestä, jota tullaan soveltamaan koko tällä vaalikaudella. Hiljattainen vaalitulos vaatii, että huolella tullaan kiinnittämään huomiota EUn toimintaan. Ja tämä saakin meidät työn pari nopeasti, mutta äh, tämä tarkistus on myös välttämätöntä. Tämä on itsestäänselvyys jo ensimmäisenä rahoituskehyksen kehyksen vuotena. Ajattelen erityisesti sitä, että ei ole pystytty äh, ottamaan käyttöön maksamattomia määrärahoja ja rahoittamaan uusia prioriteettikysymyksiä. Haluaisin vielä muistuttaa siitä, että näitä rästejä, siis ero sitoumusten ja maksurahojen välillä on 220 miljardia ja näistä 24 miljardia pitäisi välittömästi käyttää pelkästään kohesiopolitiikan osalta nämä rästit ovat vuodelta 2013. Uskon myös, että euroalue tulee pitämään meidät kiireisinä taloudellisen ohjauksen vahvistaminen saa meidät pohtimaan myös mahdollista budjettipolitiikkaa ja tässä tapauksessa Euroopan vakautusmekanismi varmasti vaatii, että kiinnitään aivan erityistä huomiota demokraattiseen valvontaan. Meidän täytyy, kun sovellamme 13 artiklaa vakauskoordinaatio- ja hallinnointisopimuksessa, kuvitella tyydyttävä vastaus, joka täyttää kansallisten parlamenttien odotukset – samoin euroalueen maiden ja Euroopan parlamentin vaatimukset. E, emme voi tyytyä pitämään hallitusten, parlamenttien välisiä konferensseja niin kuin tähän mennessä on ollut tilanne virastot ja omat varat ovat myös tärkeä aihe työssämme tässä valiokunnassa. Globaalimmin ajatellen, miten hallitaan julkista taloutta, erityisesti hallinnosta taakkaa. Näitä, näissä kysymyksissä voimme kuvata, minkä, miten pystymme hyvällä tavalla hoitamaan näitä kysymyksiä. Jos tämä sopii teille, minä ehdottaisin, että pohtisimme näitä uusia tehtäviämme, mutta tulevina vuosina, tunteina otamme kantaa 2015 vuoden budjettiluonnoksesta. Vielä jälleen kerran kiitän teitä osoittamastanne luottamuksesta. Kiitoksia. So we now to... Etenemme nyt ja valitsemme valiokunnan varapuheenjohtajat seuraavaksi. Varajäsenet jotka voivat osallistua äänestykseen. Samat, jotka edelliseen valintaan liittyvät. Ja tässä painotan sitä, että jos muutoksia tapahtuu, poliittisen ryhmän tulee tiedottaa puheenjohtaja. Onko muutoksia? Ilmeisestikään ei. Hyvä. Olemme siis äänivaltaisia. 208 mukaisesti. Sitten eh, varapuheenjohtaja ehdokkaat. Yes. First. So we have to meidän varapuheenjohtaja. Kuka haluaa asettua ehdolle? Merci, monsieur le président. Euh, on a une proposition. Puheenjohtaja. Meillä on ehdotus EPPstä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Petri Sarvomaa on meidän ehdokkaamme. Petri, Petri Sarvamaa. Hyväksytkö ehdokkuuden? Hyväksytkö ehdokkuuden? I do, with great pleasure, thank you. Kyllä, iloisena. Uh, Hyvä, kiitokset. Ja ehdokkuuteen liittyvät ehdot täyttyvät. poliittisen ryhmän talta hänet on nimitetty ja tämä on vahvistettu. Hän on myöskin komitean valiokunnan täysjäsen ja myöskin ö, taloudellisista edoista ilmoitus on tehty. Hän ilmeisestikin on ainoa ehdokas tehtävään. Ja näin ehdottaisin, että osoituksen katsomme ehdokkaan hyväksytyksi varapuheenjohtajaksi. Mr. Petri Sarvama. Eh, Petri Sarvama, onnittelut. Voitte tulla tänne eteen. Kiitoksia kovasti. aussi. Excuse me. <laughs> Now we will proceed to the election. Jatkamme eteenpäin. Seuraavana valitsemme toisen varapuheenjohtajan. Ehdot täyttyvät. Äänivaltaisuusvaatimus myöskin. So we have toinen varapuheenjohtaja ehdokkaas. Onko halukkaita? Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelen teitä valinnastanne ST-ryhmän nimissä. Ertomsen jens keijärä toiseksi varapuheenjohtajaksi. Mikrofoni. Do you consent to be... Ähm, haluatteko asettua ehdolle? Kyllä oikein mielelläni. He is full member of the committee. ilmoitustaloudellisista eduista. OK, hän on täysjäsen valiokunnassa. Onko muita ehdokkaita? Ehdokkaita näin ollen on vain yksi toisen varapuheenjohtajan tehtävään. Näin voimme osoituksen katsoa henkilön hyväksytyksi, valituksi. Onnittelut Jens Geier, tervetuloa tänne eteen. Et maintenant l'élection du troisième. Seuraavaksi valitaan kolmas varapuheenjohtaja. varajäsenet edelleen ovat samat. Olemme edelleenkin äänivaltaisia, päätösvaltaisia. Ja seuraavaksi valitsemme kolmannen varapuheenjohtajan. Onko jotakin ehdokasta kolmanneksi varapuheenjohtajaksi? Olkaa hyvä. Puheenjohtaja epp nimissä ehdotamme Siegfried Vaasio Moresaan. oui, j'accepte la proposition. Hyväksyn tämän ehdoksen. Mitään muita ehdokkaita ei ole tätä kolmannen varapuheenjohtajan paikkaa varten. Ja herra Sigvard Murisa on valittu kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Onnittelemme häntä ja pyydän häntä tänne puheenjohtajiston pöydän taa. Nous en venons à l'élection du... Seuraavassa, seuraavaksi valitaan neljäs varapuheenjohtaja. Varajäsenet on nimetty, olemme päätösvaltaisia, joten nyt pyydän ehdokkaita neljättä puheenjohtajan paikkaa varten. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. EPPn nimissä ehdotamme neljänneksi varapuheenjohtajaksi Patricia Sulinia. Patricia Solin. Patricia Solin, êtes-vous candidate Solin, suostutteko te ehdokkaaksi? Oh, pardon. Uh, Mr. Chairman, on behalf of the Europe of... ryhmän nimissä Eh, ehdotan Marko Sanin ehdokkuutta. Marko Sani. Marko Sani, suostutko te ehdokkaaksi? Kyllä. Totean, että meillä on kaksi ehdokasta. Molemmat suostuvat ehdokkuuteensa. Kumpikin on valiokunnan jäseniä ja molemmat ovat täyttäneet ilmoituksen taloudellisista kysymyksistä. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, haluaisin käyttää ryhmäni Vihreiden ja Euroopan vapaan allianssin puolesta puheenvuoron ja tämä on myös puheenvuoro parlamentaarisen demokratian puolesta. Nimittäin en pidä hyvänä sitä, että suuret ryhmät ovat sopineet, että yksi ryhmä, joka on saanut vaaleissa kannatusta, jätettäisiin kokonaan pois eh, puheenjohtajistosta vain sillä perusteella aivan ilmeisesti, että, että heidän johtajansa ja varmasti osa ryhmästä hyvin intohimoisesti vastustaa Euroopan unionia. Minusta tämä ei ole hyväksyttävä periaate sivuttaa yhtä ryhmää parlamentin valiokuntien johtamisesta ja, ja ilmoitankin ryhmäni puolesta, että, että kannatamme herra Zannin valintaa tähän tehtävään, emmekä millään muotoa ole kaikesta samaa mieltä heidän ryhmänsä kanssa tietenkään, mutta, mutta koska puolustamme demokratiaa ja moniarvoisuutta, niin pidämme tärkeänä, että heidän ryhmänsä saa tämän paikan. constate qu'il y a... Totean, että on siis kaksi ehdokasta ja me joudumme äänestämään salaisella lippuäänestyksellä. Minä ehdotan, että hoidamme kuitenkin äänestyksen koneäänestyksenä. Muistutan siitä, että jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Teidän pitää käyttää äänestyskorttianne. Joten EPP on 12 ääntä SD-ryhmällä 11 ääntä, ECRllä 3 ääntä, Aldella 4 ääntä, Vihreillä 3 ääntä, EFDllä 3 ääntä. Ai, sitoutumattomilla on vielä kolme ääntä. Je vous indique que... Kerron, että ehdokkaalla täytyy olla ehdoton enemmistö äänistä tullakseen valituksi. Puolesta äänestä siis kysymys ääniä ei lasketa. Siis teillä on ilmeisesti nyt S-korttinne mukana. Ja ne, joilla ehkä ei ole, niin Heitä on pyritty tässä kaikin keinoin auttamaan. Muistutan ehdokkaiden nimet. Ensimmäinen ehdokas Rova Sulin vihreiden ryhmästä ei. Salista huudetaan anteeksi, anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Sulin EPP-ryhmästä ja, ja herra Sani FPD-ryhmästä. Ensimmäinen ehdokas Sulin herra Zani. Jos te äänestätte ensimmäisen ehdokkaan puolesta, te äänestätte vihreä, vih, vihreän napulaa, siis Rova Sulinia vihreän nappula. Ja jos te äänestätte herra Zania, silloin painatte punaista nappia. Nous allons, nous allons procéder. Me äänestämme. Äänestys alkaa. Chacun a pu voter? Onko äänet annettu?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 äänestäjiä 31. Yksi tyhjä ääni. Kolmekymmentä kantaa ilmaistu ehdoton enemmistö on siis 16. Rova Sulin saa 20 ääntä, herra Rani 10, Rouva Sulin on valittu neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Je déclare Madame Souline élue et je l'invite à... Souline on valittu ja pyydän häntä tulemaan tänne salin eteen. Eh, signor Presidente, vorrei fare una breve... Hyvä puheenjohtaja, lyhyt ilmoitus. Poliittisena ryhmänä Italian valtuuskuntana katsomme, että juuri toteutettu menettely loukkaa voimakkaasti demokratian periaatteita, koska perusoikeus olisi se, että pyritään viemään eteenpäin EUn kehitystä ja valiokunnan kehitystä ja katsomme, että tätä perusperiaatetta on loukattu. Enemmistö on tärkeä asia, mutta tärkeää on myöskin tukea ja mahdollistaa vähemmistöjen ja opposition oikeudet. Je vous donne acte, je vous donne acte de votre déclaration. teidän kannanottonne. Olkaa hyvä. Queria fazer uma breve declaração. Em primeiro lugar, para dar os parabéns ao Presidente. Niin, aivan aluksi haluaisin kiittää puheenjohtajaa ja myöskin äh, varapuheenjohtajia. Täällä on, jos te äh, onnistutte työssänne, me onnistumme työssämme. Tässä on jo koko joukko haasteita edessämme. En ala niitä tässä toistaa kuitenkin, mutta tämä tietenkin äh, talousarvio on, on erittäin tärkeä meidän noudattaa tavalla, tavalla joka luo työpaikkoja ja kasvoja. Nyt sitten vaihdan ranskaksi. U Alana Massour sai on, oli aivan erinomainen puheenjohtaja meillä. I, miellyttävä, viehättävä ihminen, hurmaava persoonallisuus. I, I, ja sitten haluan kiittää häntä. Kiitos hyvästä työstä. Ja sitten äh, vielä äh, muutama sana äh, demokratiasta, demokratian toteutumisesta. Meidät on tänne valittu, me olemme äänestäneet, enemmistön äänet ovat ratkaisseet ja meidän on tätä äänestystulosta kunnitettava. Ja tässä on kysymys siitä, että demokratia toteutuu. Sehän tässä kaiken taustana koko ajan, koko ajan on. Tämä äänestysmenettely oli täysin avointa mm, voimassa olevan menettelytapan tavan mukaisesti kirjaimellisesti. Kiitos. Bien. Nous avons ainsi constitué notre, euh, notre bureau. Hyvä. Näin olemme saaneet aikaan puheenjohtajiston meidän pitää vahvistaa aikataulu kokouksia varten 2014 loppukaudella. Teille on jaettu tämä kalenteri ja minulla on teille myös jotakin tiedotuksia. Uusi budjettiasian valiokunnalla on tärkeä määrä uusia, huomattava määrä uusia jäsentä, siksi se tulee kiertämään eri asiankirjoja, muun muassa tällaisen tervetulleespaketin taseen toimista 2009-2014 ja myös muuta tarvittavaa tietoa, mitä tulee asioihin, jotka ovat käsitteillä budjetti 2015 ja korvaavat budjetit 2014 vuodelle. Sitten erityisesti mitä tulee kiireisiin nimityksiin, jotka liittyvät järjellä olevan kuuteen globalisaatiorahaston sovellukseen, miten tulkitaan e- komissaariehdokkaiden kuulemista, Domikinin kuulemista ja miten valmistaudutaan trilogeihin. Näitä käsitellään 10. päivä heinäkuuta 9.30 trilogin jälkeen. Ryhmien pitäisi kertoa koordinaattoreiden nimet sihteeristölle mahdollisimman nopeasti. Kun trilogi käsitellään 2015 talousarviota ryhmien, täytyy voida vahvistaa omat esittelijänsä. Ja tämä on aika kiireinen kysymys. Sitten vielä Rovagardia Savalin vahvistaminen budjetin yleisesittelijäksi 2015. Sitten vahvistetaan virallisesti se, että herra Gariga on, korvataan esittelijänä. Hän on esittelijä muiden toimielinten kohdalla. Sitten vahvistetaan, että herra Janssen tulee 2014 esittelyksi sitten vahvistetaan se, että Rova Holmeier on esittelijänä 2014 budjetissa koskien muita toimielimiä. Seuraava budjettikokous pidetään Strasburgissa 14. heinäkuuta kello 18.30. Siellä on minikuuleminen. Kuulemme tosiaan Dominikia komissaariehdokasta. Sitten seuraava normaali budjettivaliokunnan kokous pidetään Brysselissä 23. heinäkuuta. Koko päivän kokous sihteerissä tulee olemaan yhteydessä ryhmiin, jotta otetaan selvää tulkki kielestä profiilista tässä valiokunnassa. Sitä sovelletaan kaikissa virallisissa kokouksissa. Kokous päättyy Äh, täältä tältä henkilöstöön pitää poistua nyt nopeasti, koska täällä alkaa ihan pian toinen kokous tässä samassa salissa. Kiitos.